please. please. Thank you, Mr. President. I have a point of order. Puheenvuoro, puhemies sääntö yksitoista kohta kolme mukaisesti tästä nousen ylös. Viime vuonna puheenjohtajakokous nimitti herra Guy Verhofstadtin Euroopan parlamentin Brexit-neuvottelijaksi, mutta herra Verhofstadt tämän lisäksi, hänellä on siis neljä ulko- lisätyöpaikkaa, siis neljä, kolme näistä töistä maksaa viisi, noin 5000 kuussa ja yksi yli 10 000 euroa kuussa. Ja kuten me kaikki tiedämme, herra Verhofstadt tietenkin on rehellinen mies, kunnian mies, mutta miten sitten tämän näin rehellinen, hieno ihminen hyvällä, hyvällä omalla, omalla tunnolla voi hoitaa kaikkia näitä vastuutehtäviä neljässä ylimääräisessä työssään. Ja myös sitten on Euroopan parlamentin Brexit-neuvottelijana. Pyytäisin, että hänen nimitystään uudelleen vähän mietittäisiin. arvoisa puhemies. Sen jälkeen, kun brittiparlamentti hyväksyi eilen illalla Brexit-lain ja artiklan 50 menettely aloitetaan kuun lopulla, teidän pitäisi kannustaa Brexitin kannattajia luopumaan paikastaan tässä parlamentissa huhtikuun aikana. Eikä ole kummallista, puhemies, että, että edustaja Farage saa 260 päivärahaa vuodessa tekemättä ollenkaan työtä. Jos hän todellakin olisi EUta vastaan, niin silloin hän ää, ei hyväksyisi myöskään näitä etuoikeuksia, joita tulee EUlle töissä olemisesta. Grazie per il suggerimento. Kiitoksia tästä ehdotuksesta, mutta tästä nyt ei keskustella tänään. Brexitistä keskustellaan sitten myöhemmin hyvin pitkään, mutta nyt voisimme siirtyä tämän päivän esityslistalle. Koratsavilta, olkaa hyvä. I would like to ask... Haluaisin kysyä varapuheenjohtaja Timmermansilta, johtuuko sisämarkkinat komissaarin poissaolo tai herra Kataisen ei ollut aamulla paikalla, kun esiteltiin direktiiviä tuliaseista. Voidaanko tätä poissaoloa perustella vai oliko tämä harkinnanvarainen päätös, että ihan toinen komissaari on paikalla. Parlamentti käytti vuoden siihen kertoakseen komission. Tämä ei ole mikään terrorismivastainen laki, vaan kyse on liikkumisen vapaudesta. Tämän takia meillä pitää olla minimisäännöt sisämarkkinoilla käytössä. Miksi te ette kuuntele meitä ja miksi teette tämän niin vaikeaksi? esittää faktoja siitä, mistä direktiivissä oikein on kyse. Kiitoksia puhemies. Please. Anna Gomes. Anna Gomes. President Hyvä puhemies. Tragedia on tapahtunut kaksi päivää sitten Etiopiassa. Yli 60 ihmistä, suurin osa heistä, naisia ja lapsia, menetti henkensä maanvyöryssä kaatopaikalla. Tämä tapahtui maassa, joka saa suurelta, valtavasti varoja EUlta meidän pitäisi ilmaista Etiopian kansalaisille solidaarisuutemme, mutta meidän pitäisi myös vaatia komissiota tutkimaan, minkälaista hallinnollista väärinkäytöstä on tapahtunut siellä ja miten EU-varoja hallinnoidaan siellä. Ihmiset menettävät henkensä diktaattoriin alaisuudessa maassa, joka on täysin epädemokraattinen. I have decided to impose... Olen päättänyt määrätä seuraamuksia edustaja Korvin Mikkelle. On... Tämä johtuu kommenteista, joita hän teki naisista täysistunnossa ensimmäinen maaliskuuta 2017 silloin kun keskusteltiin miesten ja naisten välisestä palkkakuilusta ja jolloin puhemiehenä toimi varapuhemies Gebhardt. Olen katsonut, että tällaiset kommentit ovat rikkomus periaatetta vastaan, joka on mainittu työjärjestyksen säännössä 11. Säännön 166 mukaisesti työjärjestyksestä ja kun otetaan huomioon Korvin Mikken kirjalliset lausunnot, joten näin ollen olen päättänyt seuraavista seuraamuksista. Ensinnäkin Korvin Mikke menettää päivärahansa 30 päivän ajalta. Lisäksi hänellä on edelleen oikeus äänestää täysistunnossa, mutta hänet on suljettu pois kaikesta parlamentin toiminnasta kymmenen päivän ajaksi, alka, ja tämä aika alkaa tänään. Ja lisäksi Korvimikke ei voi edustaa parlamenttia missään parlamenttien välisissä valtuuskunnissa, parlamenttien välisissä konferensseissa tai missään foorumeilla yhden vuoden ajan tästä päivästä lähtien. The decision has been notified. Päätöksestä on ilmoitettu toimitettu asianomaiselle edustajalle. Sitten siirrymme äänestyksiin. Passiamo alla votazione della, della Görlingin mietintö hevoseläinten vastuullinen omistaja